Ähm, ilmoittanut minulle, että herra Mihail Zhukhanov äh, on äh, tullut Euroopan parlamentin jäseneksi Eduard Raul Helvikin sijaan. Ja Espanjan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että rouva Estefania Torres Martinez on 25. maaliskuuta liittynyt Euroopan parlamenttiin äh, herra Pablo Echeniken sijaan. Euroopan parlamentti toivottaa tervetulleeksi nämä molemmat uudet kollegat ja heillä on nyt täydet Euroopan parlamentin jäsenten oikeudet työjärjestyksemme mukaisesti ja he saavat osallistua parlamentin toimintaan. Juurivaliokunta on 23. maaliskuuta